No, olen saanut kaksi esitystä, jotka koskevat immuniteettia ja, ja tämä, tästä on tehty päätös. Esitys siitä, että immuniteetti säilyy. Tämä on esitetty Kolnelikin osalta. Tämä koskee myös immuniteettia kuusartiklan tarkoittamalla tavalla. Ja nämä esitykset on siirretty oikeusasianvaliokuntaan, joka kuitenkin vastaa näistä kysymyksistä. Sitten työjärjestykseen liittyvä asia, olkaa hyvä. Ei tämä ole työjärjestyspuheenvuoro, puhemies. Minä en vain nyt oikein ymmärtänyt, en ihan tarkkaan ymmärtänyt, mitä te äsken sanoitte. Kuuletteko minua, puhemies? Niin, en oikein ymmärtänyt, mitä ihan äsken sanoitte. Siis te mainitsitte nimen eh, de magistris. Pyysikö hän koskemattomuuden poistamista vai säilyttämistä? Tämä ei nyt tullut kyllä selväksi, puhemies. Eli herra, herra Di Magistris, hän vastustaa sitä, että hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa pidätettäisiin hänen kotimaassaan. Minä haluaisin nyt tästä jonkun selvityksen, mutta kyllähän erehtyminen on ihan inhimillistä, puhemies. Uh, uh, Kyllä tämä oli tällainen pyyntö, niin kuin sanoin ja siitä tehdään päätös valiokuntatasolla, niin kuin tapaan kuuluu kuusi artiklan tarkoittamalla tavalla sen kolmas kohta. Kuudes artikla on kolmas, kolmas kohta työjärjestyksessä. Niin. Was request. Tällainen oli tarkoitus puolustaa immuniteettia. Tällainen pyyntö esitettiin, niin kuin varmastikin kuulitte. Next, okay. Sitten seuraavaan kohtaan. To wiadomości zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 i 4 regulaminu. Neljä artiklan yksi kohdan mukaisesti tämä hyväksyttiin. Toivotan tervetulleeksi uusia kollegoita ja totean, että työjärjestyksen mukaisesti Eh, tämä mandaatti koskee Rova Cleveria ja herra Ren